La seduta è ripresa. Istunto jatkuu. Haluaisin kertoa teille kolmannen äänestyksen tulokset, jotka ovat seuraavat. Viimeinen äänestys EUn vammaisuusstrategia 20 vuoden jälkeen se hyväksyttiin. Sitten muutetaan asetusta COVID-19 pandemiasta hyväksytty, kilpailupolitiikka hyväksytty. VRO-asioita käsittelevä aliovaliokunta asettaminen hyväksytty, syövän torjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen hyväksytty, ulko, erityisvaliokunta ulkomaista sekaantumista EU-asioihin hyväksytty, tekoälyä koskeva e, erityisvaliokunta hyväksytty, päätöslauselma Tsekin tasavallan pääministeriä koskevan tutkimuksen uudelleen aloittamisesta hyväksytty 20 hyväksytty, 21 kohta hyväksytty, 45 hy- kolmessa osassa ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, kolmas osa hyväksytty. Sitten kohta 49 hyväksytty, on kappale A2 osa, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty. Länsi-Balkanin tilanne, tarkistus 32 hylätty, 33 hylätty, 34 hylätty, tarkoitus 35 hyväks, hylätty, 9 hyväksytty, 10 hyväksytty, kohta 1, alkuperäinen teksti, S hyväksytty, 36 hylätty, kohta 1, kohta T hyväksytty, tarkistus 11 hyväksytty, 12 hyväksytty, tarkistus 13 hyväksytty, 37 hylätty, Kohta 1, AQ, kolme osa, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, kolmas osa hyväksytty. Tarkistus 14 hyväksytty, 38 hylätty, 39 hylätty, 15 hyväksytty, 40 hylätty, 16 hyväksytty, tarkistus 41 hylätty, tarkistus 17, kaksi osa ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hylätty, Tarkistus 42 hyväksytty, 18 hyväksytty, 19 hyväksytty, 20 hyväksytty, 21 hyväksytty, 22 hyväksytty, 23 hyväksytty, 24 hyväksytty, 1 hyväksytty, 2 hyväksytty, 3 hyväksytty, tarkistus 4 hyväksytty, 25 hylätty, 26 hylätty, 27 hylätty, 5 hyväksytty, Jortason kappale J hyväksytty, 28 hylätty, 6 hyväksytty, 7 hyväksytty, 8 hyväksytty, 29 hylätty, tarkoitus 30 hylätty, tarkoitus 31 hylätty, Tartus 10 hyväksytty, Tartus 5 hylätty, 1 hylätty, 11 hylätty, 6 hy- hylätty, 15 kahdeksasosa ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, tarkastus 7 hylätty, kohta 17 alkuperäinen teksti hyväksytty, tarkastus 2 hylätty, tarkastus 3 hylätty, kohta 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty, 26 kaksi osa ensimmäinen hyväksytty, toinen osa hyväksytty, tar-